muutama sekunti sitten. Teillä on pöytäkirjat istunnosta 7. huhtikuuta 2010. Onko niihin huomioita? En näe, joten pöytäkirjat ovat hyväksytty. Oświadczenie pisemne numer 71 przez 2009